lue tätä luetteloa. Kerron vain, että tämä allekirjoitetaan, nämä allekirjoitetaan keskiviikkona. Sitten työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti neuvosto ja komissio ovat pyytävät, että sovellettaisiin kiireellistä menettelytapaa neuvoston asetuksessa, joka muuttaa asetusta 1234 2007 se koskee yhteistä markkinajärjestelyä maataloussektorilla ja erityissäädöksiä koskien tiettyjä tuotteita tällä sektorilla. Kyseessä on yhtenäinen markkinajärjestely. Aivan erityisesti kyse on maitosektorista. Tätä voidaan perustella niin, että kyseinen säädös liittyy toimenpiteisiin, joilla pyritään vastaamaan tämänhetkiseen maitomarkkinoiden kriisiin parlamentti ottaa kantaa tähän kiireellisyyspyyntöön huomisen istunnon alussa tiistaina. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. aamuna kello yhdeksän äänestetään tästä pyynnöstä. Tätä sovellettaisiin siis kielestä menettelytapaa. Pyydänkin teitä olemaan läsnä salissa huomenna aamulla.